Puolan viranomaiset ovat esittäneet minulle pyynnön herra Tadeusz Simanskin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisesta. Tämä asia lähetetään työjärjestyksen mukaisesti jurivaliokuntaan, joka vastaa asiasta. Sitten on tullut nimityksehdotukset valiokunnan